että olen tänään neuvoston puheenjohtajan kanssa allekirjoittaneet tavanomaisen lainsäädäntömenettelyn mukaisesti säädöksen artiklan 78 mukaisesti. Säädöksen otsikko, otsikko julkistetaan tämän istunnon pöytäkirjoissa. Sitten menemme